on aina anonymisoitava, jotta niitä voidaan suojella, vaikkakin ne ovat käytettävissä. Terveys on totta kai valtion vastuulla. Sitten digitalisaatio liittyy myös lääkäreihin ja potilaisiin. Ei pidä unohtaa sitä, että teknologian edistys ei voi korvata lääkäriä, joka tutkii. Ja edistys ei poista yksilön roolia tässä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Mihaela Soidrova. Dámy a toto usnesení... Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, minä tuin tätä päätöslauselmaa, koska minä uskon siihen, että digitalisoituminen voi tukea terveydenhuoltoa. Se voi parantaa pääsyä terveyspalveluiden äärelle ja se voi tehostaa terveydenhuoltoa ja tehdä siitä tarkoituksenmukaisempaa hoitoalalla on entistä suurempi henkilöstöpula ja tämä vain pahenee, kun väestö ikääntyy. Uudet teknologiat voivat tässä tulla avuksi ja niillä voidaan korvata äh, hoitoalan ammattilaisia, varsinkin nyt kun väestö ikääntyy ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että monet ihmiset eivät vielä ole tottuneita digiteknologian käyttöön tai heillä ei ole tarvittavia yhteyksiä. Ja useinhan juuri ikääntyneet käyttävät terveydenhoitopalveluita. Heidän asemansa pitää muistaa. Täytyy pitää huolta siitä, että palvelut ovat saavutettavia ja että henkilöstöä koulutetaan ja pitää, pitää huolta, että hyvä hoitosuhde pysyy. Kiitos sitten kollega Jueli. Kiitos puhemies. Viisi vuotta olen jo ollut tässä salissa ja surullisesti olen joutunut toteamaan, että me puhumme hyvin vähän Euroopan tasolla Euroopan kansalaisten terveydenhuollosta. Minä tiedän, että tämä asia, tämän hoitaminen kuuluu äh, jäsenvaltioiden hallinnolle, mutta me emme voi sietää enää sitä. Minusta on sietämätöntä se, että tästä riippuu jonkin terveydentila, jonkun elämänlaatu, siis mihin jäsenvaltion on sattunut syntymään. Ei ole kestävää se, että on syntynyt näin suuria eroja terveydenhuollon tasossa ja laadossa, jotka ovat sellaisia, että ne aiheuttavat tilanteita, jotka eivät ole toisiaan, toisiinsa verrattavissa. Ajattelen Länsi-Eurooppaa ja Itä-Eurooppaa. Ajattelen tässä omaa maatani, Unkaria. Tästä syystä minusta on saatava vähimmäis vähimmäistason terveydenhuollon ohjelma Euroopassa, että tällainen ohjelma luodaan. Täytyy olla konkreettisia standardeja, joiden pohjalta jokainen Euroopan kansalainen saa samanlaatuista terveydenhuoltopalvelua tulevaisuudessa. Tähän todellakin tarvitsee tukea. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Palmer, olkaa hyvä. Kiitos. Minä tuin tätä päätöslauselmaa. Mielessäni ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Teknologia ja digitalisaatio, tietojen parempi käyttö voisi tarjota meille lisäarvoa ja auttaa meitä parantamaan koko terveys- ja hoitoalaa sekä kansallisesti Euroopan tasolla ja myös paikallisella tasolla. Meidän on kuitenkin oltava varovaisia. On nimittäin varmistettava, että tarjoamme mahdollisimman hyvän suojan tietojen käsittelyyn, ennen kaikkea kun kyse on yksilöiden terveystiedoista kun niitä kerätään väestötasolla, niin ne voivat auttaa kehittämään uusia hoitoja ja uutta terveysteknologiaa ja äh, vahvistaa myös järjestelmiä, mutta täytyy olla hyvin huolellinen sen suhteen, miten näitä tietoja sitten kaupallistetaan. On oltava tarvittava suoja, jotta näitä tietoja voidaan suojella. Thank you. Kiitos. Ja viimeisenä vielä edustaja Kelehä, olkaa hyvä. Uppdrag Kiitos. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Digitaaliset terveydenhoitopalvelut voivat parantaa terveydenhuollon tasoa erityisesti maaseutualueilla ja erityisesti kun puhutaan mielenterveyspalveluista. Irlannissa ihmisten täytyy odottaa pitkään ennen kuin pääsevät kasvotusten psykologin tai psykiatrin puheille. Ja tällä tavoin voidaan helpottaa tätä lääkäripulaa ja hoitoon pääsyn vaikeuksia. On selvää, että aina ei tarvita kasvokkaista tapaamista lääkärin kanssa ja silloin voitaisiin digitaalisia palveluita käyttää käyttää. Ja totta kai tähän tarvitaan kunnon laajakaista yhteyksiä ja esimerkiksi minun maassani Irlannin hallitus on hyvin hitaasti ottanut käyttöön laajakaista palveluita kaikille kansalaisille. Ilman kunnon laajakaistaa kansalaiset eivät voi laajamittaisesti käyttää näitä palveluita ja se pidettäköön mielessä. Hyvät kollegat, nyt äänestysselitykset ovat tältä päivältä päättyneet ja kokous keskeytetään kello 15 saakka. Kiitos kaikille kollegoille, jotka olivat paikalla. Hyvää ruokahalua. mm

Sätä.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

pani hyvää iltapäivää hyvät kollegat jatkamme täysistuntokokousta ja eilisen kokouksen pöytäkirjat ovat saatavilla. Jos ei ole kommentteja, niin voimme hyväksyä eilisen kokouksen pöytäkirjan. Ja ensimmäinen kohta esityslistalla on EUn ja Mercosurin alueen välinen vapaakauppasopimus ja miten tämä sopii yhteen Euroopan vihreän ohjelman kanssa. Tähän ei ole luvassa mitään catch menettelyä eikä sinisiä kortteja voida antaa. Ensiksi esittelijä edustaja Jadot, ole hyvä. Merci, madame la Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Vihreille tämä vihreän kehityksen ohjelman näkeminen eurooppalaisen toimintasuunnitelman keskiössä on hieno uutinen menestys tieteilijöille, jotka vuosikausia ovat varoitelleet meitä. Kyse on menestyksestä myös kansalaisten kannalta yrityksille, jotka alkavat toimia. Totta kai tämä on kaikille ekologisteille voitto Euroopan tasolla ja menestys maailmanlaajuisesti nuorille, jotka ovat lähteneet liikkeelle tämän aiheen puolesta, jotka vaativat toimia. Tämä on myös uskomaton mahdollisuus. Mahdollisuus Euroopalle eh, edistää yhteistä hanketta, yhteisiä näkymiä niin, että julkinen politiikka on sosiaalisen demokratian, teknologian kehityksen palveluksessa niin, että saamme luoduksi pysyviä työpaikkoja koko alueellemme, saamme lisää demokratiaa. Tämä on myös mahdollisuus Euroopan unionin kansalaisille äh, saada oma elämänsä äh, haltuun. Äh, tämä koskee heidän työtänsä, asumista, energian käyttöä. Maailma on tällä hetkellä niin sirpaloitunut ja erimielinen, että tämä on todellakin mahdollisuus. Mitä suurempi tämä lupaus on, niin sitä suurempi pettymys siitä voi koitua, jos lupausta ei pidetä. Nyt voi käydä niin, että status quo jatkuukin. Ei voi olla vain niin, että tässä tarjotaan jotakin hieman parempaa ja hieman lisää. Ei voi olla niin, että sama budjetti äh, otsikoidaan uudelleen ja jaetaan sitä hieman eri tavalla. Nyt tarvitaan todellinen irtiotto. Me tarvitsemme investointeja, julkisia investointeja yhden prosentin verran BKTstä joka vuosi. Me olemme pelastaneet palkit, me voimme, pankit, me voimme palkistaa myös ihmiset ja ilmaston ennen kaikkea, jos saamme tätä kautta työpaikkoja ja myös talouden nousuun. Jos vihreän kehityksen ohjelmassa on kyse siitä, että pelastamme ilmaston ja kaikki elävät olennot, niin saamme talouteen uutta liikettä, luomme työpaikkoja, niin tätä kautta sitten emme voi allekirjoittaa Mercosur-sopimusta. Mercosur-sopimusta ei pitäisi edes ajatella, harkita. Me olemme keskustelleet tästä. Metsien tuho Brasiliassa on kaksinkertaistunut tänä vuonna Bolsonaron kaudella. Me tiedämme, missä määrin tämä presidentti hyökkää joka päivä ihmisoikeuksia vastaan. Onpa kyse naisista, oikeuksista, aktivisteista, alkuperäisväestöstä ja homoseksuaaleista. Me emme voi Euroopan arvojen nimissä, eh, ilmaston nimissä eh, hyväksyä tätä sopimusta. Mercosur-sopimus tarkoittaa sitä, että viedään saksalaisia autoja ja tuodaan sitten naudanlihaa ja soijaa. Ei tätä eh, tämä vihreän kehityksen ohjelman Eurooppa voi merkitä. Näin Eurooppa toimisi niin, että eläimet kärsivät, syömme entistä huonommin, metsät tuhoutuvat, ilmasto, ääriilmiöt lisääntyvät ja viljelijät kuolevat sukupuuttoon niin Merkosurmaissa kuin myös Euroopan unionissa. Me tiedämme, että meidän maatalousmallimme on riippuvainen kasviproteiinin tuonnista. Joka vuosi me tuomme noin Saksan alueen verran proteiinia, kasviproteiinia. Nämä neuvottelut on lopettava Mercosurin kanssa ja sen lisäksi meidän on tarkasteltava uudelleen yhteistä maatalouspolitiikkaamme. Se ehdotus, jonka maatalouskomissaari on tehnyt herra Hogan, te olette tehnyt, ei voi vastata äh, sitä vihreän kehityksen ohjelmaa, mikä on tehty. Eli äh, keskittymistä, entistä vähemmän viljelijöitä, tehotuotantoa, ei tämä ole vihreän äh, kehityksen ohjelman suunnitelman mukaista maataloutta. Vihreän kehityksen ohjelma voi olla meille mahtava mahdollisuus. Von der Leyen tänä aamuna sanoi, että pitää kuunnella Euroopan unionin kansalaisia. Kuunnelkaa heitä. He eivät halua Mercosur-sopimusta. He haluavat kunnianhimoisia toimia, konkreettisia toimia ilmaston hyväksi, demokratian hyväksi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtajavaltion edustajalle ministeri Tuppurainen. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, ajankohtainen keskustelu on erittäin tärkeää, koska tämä tuli vain viikko sen jälkeen, kun komissio esitteli ehdotuksensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaksi. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi edessä valtaisia ympäristö- ja ilmastohaasteita. Euroopan täytyy kantaa roolinsa, vastata näihin. Jos me emme tee sitä, tulevat sukupolvet tulevat kysymään, miksi emme toimineet päättäväisesti. Valitseva tilanne ei ole vaihtoehto. EUn täytyy ottaa johtoasema ja toimia kollektiivisesti niin, että muutetaan talous ja yhteiskunnat niin, että ne ovat kestävämmällä linjalla. Ja tämän komissiolle kuvata politiikkaehdotuksiaan yksityiskohtaisemmin. Neuvostolla ei ole ollut aikaa keskustella niistä ja olisi ennenaikaista, että ottaisin kantaa tässä varhaisessa vaiheessa. Minä voin vain todeta, että neuvosto tulee olemaan positiivinen, rakentava käsitellessään ehdotuksia politiikaksi, jolla pyritään saavuttamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Vihreän kehityksen strategia koskee lähes kaikkia politiikan sektoreita ja tulee vaatimaan tarkkaa pohdintaa ja koordinointia. Tätä taustaa vasten haluaisin omassa puheenvuorossani tänään keskittyä Mercosur-kauppasopimukseen. Olen varma siitä, että monet tämän talon jäsenet voimakkaasti ovat ottaneet kantaa tähän asiaan. Tiedän, että olette keskustelleet siitä äskettäin esimerkiksi metsäpalojen jälkeen, jotka ovat riehuneet Amazonin alueella. Tämä on todellakin syvästi huolestuttavaa meille kaikille. Aivan kuten täälläkin Euroopan parlamentissa, keskustelu neuvostossa EUn ja Mercosurin välisestä sopimuksesta on edelleen varhaisessa vaiheessa. On selvää, että aikaa tarvitaan riittävästi jotta voidaan kattavasti tutkia neuvoteltu sopimus. Huolenaiheet, jotka liittyvät kauppasopimukseen Mercosurin kanssa, ovat sellaisia, että niiden tulisi olla myöskin kestäviä suhteessa vihreään toimintalinjaamme, mikä on täysin ymmärrettävää. Kauppasopimukset voivat osaltaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista, nimittäin voidaan viedä EUn standardeja ja kestävän kehityksen tavoitteita kolmansiin maihin. Nämä voivat olla väline, jolla vakuutetaan muut siitä, että ne panevat toimeen kunnianhimoista ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja ovat osa globaalia vastausta ilmastonmuutokseen. Miljoonat työpaikat Euroopan unionissa, kuten ihmisten toimeentulo, riippuvat kaupasta. Meidän täytyy varmistaa, että kauppaa tapahtuu varmistaen, että se tukee kestävää kehitystä ja EUn ilmastotavoitteita – ja osaltaan myöskin edistää kestävää tulevaisuutta. Haluaisin muistuttaa,